Hyvät kollegat, pyydän istuutukaa. Bernd Lange. Lange ja Gualtieri, istutaanpa siellä. Istu, hyvä mies. Du auch. Ja sinäkin siellä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, Puheenjohtajakokous kokoontui tänä aamuna ja teki päätöksen, joka koski Sarf-palkintoa 2015. Voin kertoa teille nyt, että puheenjohtajakokous päätti tänä vuonna antaa sarf palkinnon saudi-arabialaiselle blokkaajalle Raif Badawille. Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. Kiitän parlamenttia tuen osoituksesta tälle päätökselle. Tänä päivänä katson, että herra Padawin tapaus on aivan erityislaatuinen. Hän on äärimmäisen rohkea ihminen ja suuri esikuva muille tämä mies. Hän on saanut yhden kammottavimmista rangaistuksista, mitä tuossa maassa voi saada. Kyse on pelkästään julmasta kidutuksesta, ei sitä minä muuna voi pitää. Vetoan et siihen, että Saudi-Arabia välittömästi armahtaisi Badawin ja vapauttaisi hänet vankeudesta, että hän voisi tulla hakemaan palkintoaan. suhteet jäsenvaltioiden ja unionin elinten ja kumppanimaiden välillä riippuvasta suhteiden laadusta perustavanlaatuiset ihmisoikeudet ovat asioita, joita kumppanimaiden täytyy kunnioittaa. Badawin perustavanlaatuiset ihmisoikeudet on poljettu jalkoihin. Siksi minä vaadin, että kuningas vielä tänään keskeyttää Badawin rangaistuksen täytäntöönpanon, vapauttaa hänet, vahvistaa sen, että hän palaa vaimonsa luo, jotta hän voi joulukuussa tulla parlamentin täysistuntoon ottamaan vastaan Saharov-palkintoa. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Me menemme nyt esityslistalla eteenpäin. Rova Koratsa Pilt on pyytänyt puheenvuoroa. Uh, yesterday I have uh, raised it. Puhemies, eilen käsittelimme Hameäänestystä Marin Löppinin puolesta ja minä haluaisin kertoa tälle parlamentille tutkimuksen tuloksista. Haluaisin kiittää täysistuntoyksikköä nopeasta toiminnasta ja ammattimaisuudesta ja haluaisin vedota siihen, että 166 177 artikloja työjärjestyksessä puhemies täysin käyttäisi hyväkseen näiden artiklojen mukaan äänestys ääni on henkilökohtainen ja kaikki parlamentin jäsenet vastaavat äänestään. Kiitoksia. Tästä asiasta sai puheenvuoron rouva Le Pen. Monsieur le Président. Puhemies, kun olin eilen poissa, minua kohdeltiin todella kammottavalla tavalla Weberin taholta. Minua syytettiin asioista, joissa olen täysin viaton, ja tämä kävi ilmi myöskin tämän aamuisessa puheenjohtajakokouksessa. Weber on syyllistynyt kahteen rikokseen. Hän panetteli minua ja hän on tehnyt virheellisen ilmiannon ilman mitään todisteita. Eli mitä eilen sitten tapahtui, joka on sitten johtanut tähän sirkukseen? Minä jätin tänne äänestyskorttini ja samoin kuin kymmenet muutkin me laitamme kortin tänne äänestyksen alussa ja haemme sen sitten pois äänestysten loputtua. No, eikö teillä ole mitään muita argumentteja kuin tämä? Kollegani de Graf sanoi, että hän on täysin, nyt täysin eettisesti. Lähdin täältä muutamaksi sekunniksi ja hän tosiaan äänesti neljässä kohtaa minun puolestani. ilman lupaani. Ilman siis lupaani, siis toistan, ilman minun lupaani. On totta, että tässä hän toimi kömpelösti, mutta onko tämä sitten syy? Onko tämä sitten syy? Siis kollegat, sanon yhden asian kun olin hiukan poissa, hän toimi ritarillisesti ja te voisitte pyrkiä samaan joskus. Puhemies, aion tehdä valituksen Weberiasta, joka on syyttänyt minua sietämättömällä tavalla näistä asioista. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, Tästä sitten puhuttiin tänään puheenjohtajakokouksessa. Nyt samasta asiasta saa puheenvuoron Manfred Weber. Herr Puhemies, kollegat. Monsieur Weber maintenant. Antakaa herra Weberin puhua. Mitä tulee tähän Le Penin lausumaan? Hän minun mielestä tämä on todellakin röyhkeintä, mitä täällä on koskaan nähty. Frau Frau, Frau Le Pen. Rouva Le Pen. Me tiedämme, että te et, teille ei ole normaalia käsitystä demokratiasta. Tämä on tullut täällä parlamentissa kaikkien tietoon. Nyt pitäisi pyrkiä toimitaan demokratiassa. Meillä on te- kansallista meille antama tehtävä. Se tehtävä on pyhä. Ja mikäli joku tehtävä on pyhä, niin demokratian kuuluu myöskin se, että kuuntelee, mitä muilla on sanottavanaan, hyvä rouva. Antakaa minun puhua. Demokraattien mandaatti on pyhä, jonka olemme saaneet kansalaisilta. Ei sitä voi antaa kenellekään toiseen. Ei sitä voida delegoida noin vaan kenelle tahansa. Ja missä Euroopan valtiossa ei. Jo, jossakin Euroopan ma- maissa tällainen delegointi on jopa rikollinen teko. Me pidämme tätä pyhänä asiana toisin kuin te. Me poistamme tätä mandaattia. Te, teillä on nyt suuri skandaali kontollanne. Ja toivon, että puhemies ryhtyy kaikkiin oikeudellisiin toimiin tämän asian tiimoilta. Meine Damen und Herren, Hyvät naiset ja herrat, tänä aamuna tästä keskusteltiin puheenjohtajakokouksessa. Parlamentin puhemiestä tulee tutkimaan tätä asiaa jatkossa. Rova Korpsepilt voi olla varma siitä, että hänen lausumansa kirjattaan pöytäkirjan. Eilisen pöytäkirjat on teille toimitettu. Onko niihin